on edelleenkin riippuvainen myös tuotetusta proteiinista. Signora komissaria. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän ja huomenna puolelta päivin äänestämme kyseisestä päätöslausumaesityksestä. Seuraava istunto alkaa huomenna tiistaina 8. maaliskuuta kello 9, puoli 9 ja 9,